President David. Hyvä puhemies, tässä oli Parahin Charles, Hyvä Ursula, hyvät kollegat, ensinnäkin minä haluaisin esittää kiitokseni terveydenhuoltohenkilöstölle, joka on väsynyt taistellessaan COVID-19 vastaan. Koko Eurooppa kiittää teitä. Minä tiedän sen, että taistelu ei vielä päättynyt. Kaukana siitä. Kiitos myös kaikille, jotka osoittavat demokratian voimamme kyvyn selviytyä päätöksenteosta, vaikeista päätöksistä. Se myllertää monen miljoonan kansalaisen elämää. Euroopassa tarvitaan nyt solidaarisuutta, luovuutta ja avokätisyyttä arjessa. Me elämme vaikeita aikoja. Tämä on kuitenkin kaikille meille, mutta mitä valintoja sitten teemmekin, ne päättävät pysyvältä pohjalta elämäntapamme. Me kyllä rakennamme uuden maailman kriisin jälkeenkin tämän pohjalta. Ensinnäkin ottaa oppia siitä. Meillä on vastuu todellakin tästä kriisistä ottaa oppia. Me, me emme selviydy paremmin jatkossa, ellei me tiedä mitä olisimme voineet tehdä tämän kriisin alussa. Kun ajatella, mitä monet maat eivät aluksi tehneet, eikä komissiokin, koska soittanut karvaan maun ihmisten suuhun. Tämä on lähtökohta, jos me haluamme parantua ei pelkästään viruksesta, vaan myös itsekyydestä, joka on tehnyt meidät voimattomiksi. Jos me haluamme selviytyä viruksesta, niin me tarvitsemme muitakin kuin myös maskeja. Meidän täytyy myös poistaa ne valheen paljastamiseksi. Me tarvitsemme nyt vahvempia järjestelmiä jatkossa. Me emme halua pelkästään muurien Eurooppaa, vaan lentokonien ja junien Eurooppaa, jotka ylittävät rajoja ja voi, ihmiset voivat nauttia vapaudestaan. Me haluamme sellaista Eurooppaa, joka tarjoaa myös parannuskeinon kaikille sairauteen – solidaarisuus ja vapaaehtoinen yhteistyö luovat meille uuden eurooppalaisen terveydenhuoltojärjestelmän, jossa Eurooppa on paremmin valmistanut seuraavaa kertaa varten, huomisen kriisistä, kriisiä varten. Eurooppa täytyy olla valmis myös selviytymään tulevasta kriisistä riippumattomasti, itsenäisesti. Siksi meidän täytyy miettiä myös tätä eurooppalaista terveydenjärjestelmää. Toiseksi talous. Me olemme kaikki käyttäneet samaa ilmaisesti, mitä tarvitaankin nyt meidän täytyy päästä sanoista tekoihin. Yksikään jäsenvaltio ei yksin pysty selviytymään vahvana tästä kriisistä. Olipa sen vahvuus mikä tahansa, kuuluuko se ei tai ei euroalueeseen. Me emme saa yksin olla, vaan täytyy osata solidaarisuutta. Me olemme todenneet tämän komissiolle ja neuvostolle, että tässä ei voi pelkästään politikoida tästä vahvaa elvyttämistä. Kuten Ursula von Leyen totesi, me tarvitsemme uuden Marshall-suunnitelman miettiä myös digitaalisuutta ja viiden kehityksen suunnitelmaa. Me tarvitsemme strategiaa, jolla on korkea tavoitetaso. Tämä koskee investointeja, työllisyyttä, pk-yrityksiä, teollisuutta huomispäivänä. Kriisi on koetellut myös sisämarkkinoita, joita on vahvistettava ja kunnioitettava kolmanneksi autoritariset järjestelmät eivät selviydy sen paremmin kuin avoimet yhteiskunnat, jotka ovat demokraattisia, taaten vapaudet niin, että voidaan yhteisösääntöjä noudattaa. Pelko ja väärän tiedon levittäminen eivät ole vasta-aine, vaan myrkkyä. Millään verukkeella demokratian arvoja tai yksilön vapauksia saa asettaa kyseenalaiseksi. Tämä koskee kaikkia, myös Viktor Orbania – meidän täytyy tehdä, mitä sitten tarvitaakin, jotta voidaan suojella demokratioimme ja oikeusvaltioitamme kaikin keinoin. Kun ajatellaan näitä kaikkia aiheita, niin on kysyttävä, mikä on tämä Eurooppa kriisin jälkeen? Onko se pelkästään savijaloilla oleva Eurooppa vai vahva Eurooppa, joka on aina läsnä tarvittaessa? Emme seurata seuraavaa kriisiä ymmärtääksemme, että meidän tulevaisuutemme Romaniassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa ei ole suoraan suhteessa meidän yksilöllisyytemme, vaan suoraan suhteessa meidän kykyymme tehdä yhteistyötä. Tämä kriisi osoittaa, miten kiireellistä on viedä eteenpäin tätä hanketta Euroopan tulevaisuuden konferenssin pohjalta. Se on myös se tilaisuus, että voidaan saada järjestystä Euroopan taloon urheasti, luoda turvallisempi, demokraattisempi Eurooppa. Tämä kriisi ei ole vain yksi sota muiden joukossa, olkoon se nyt tilaisuus, niin että voimme myös oman omia käsityksemme vastaan taistella, oma hyväisyyttä vastaan taistella ja miettiä näitä sääntöjä ja mitä voimme oppia myönteistäkin tästä kriisistä. Kiitos. Grazie. Kiitos puheenjohtaja Solos. Kamppa Menosi, id puolesta, olkaa hyvä. Presidente, grazie. Kiitos, kiitos von der Leyen puheenjohtaja Michel läsnäolosta. Toivottavasti tämä on viimeinen kokous, jossa koko kollegat eivät aina pääse tänne, kun ajatellaan kansallisia ja alueellisia parlamentteja, jotka tekevät työtä, niin että Brysselkin voisi toimia kunnolla – Sitähän odottavat kansalaisetkin. Minä tulen Liguria, Koillisesta, Lombardia siinä naapurissa ja jokainen alueellinen on myös yhteyksissä, kun on sukulaisia ja perhettä, joka on kärsinyt, on myös kuolonuhreja. Ehkä kaikki eivät välttämättä tiedä tai ole ymmärtänyt puolestaan tämä turhautuminen – se, että yksin joutuu selviytymään tästä hätätilanteesta, ehkä yksin karanteenissa tai yksin, koska ei ole lähellä rakkaimpiaan, kun joku on sairaalassa tai sukulaisia rakkaita, jotka eivät voi edes hautajaisiin mennä. Totta kai ei tämä ole terveydenhuollon draama, tämä on talouden kriisi, itsenäisten työntekijöiden yritysten kriisi. He haluavat päästä nyt tuottamaan ja se on tarpeen. On tarpeen myös luoda menettelyjä, yhtenäisiä standardeja niin, että tuotantojärjestelmä pääsisi turvallisesti käyntiin, varsinkin työntekijöiden turvallisuutta, kun he mahdollisimman nopeasti pääsevät sataprosenttisesti työhön kiinni. Ongelmana on se, että jos osin ehkä pääsemmekin tästä tilanteesta, niin tarvitsemme kuitenkin Euroopan tasolla järjestelmiä, sääntöjä, joista ehkä täytyy poikettakin on, mutta on erityisen tärkeää, että ymmärretään, että katsotaan, että nämä säännöt ja järjestelmät sellaisia, että kun viime vuosina ehkä on saatu vähemmän aikaan kasvua niiden pohjalta viime vuosikymmenin Ehkä se on tärkein ulkoinen syy nyt on tämä virus, mutta voisi olla myös sitten kauppasotakin tai myös ehkä, kuten muutama vuosi sitten, keinottelukupla mutta joka tapauksessa on kyse äärimmäisistä vaikeuksista, eli ei saa sitä virhettä tehdä, että kun on kyse vain terveydenhuoltokriisistä, että noudatetaan niitä sääntöjä, jotka ovat kuitenkin epäonnistuneet tähän asti. Kun me puhumme nyt Euroopan unionista, joka vielä toissa päivänä tavallaan suosi sitä, että meillä on kauppasopimuksia, jonka myötä yritykset katoavat, ja nyt täytyy ymmärtää, että emme pystyneetkään tiettyjä tuotteita tuottamaan itseään. Ehkä Ranskan presidenttikin totesi, että ei meidän täytyy nyt saada aikaan jonkinlaista tuotannollista autonomiaa, eikä pelkästään terveydenhuollossa, maataloudessakin ja monella muulla saralla. Tutkimus sitten muutama päivä sitten Euroopan neuvoston, neuvost, tutkimusneuvoston puheenjohtaja erosi, koska hän totesi, että ei voi Euroopan tasolla oikein kunnolla tehdä työtä. Niin paljon käytetään sanaa totuutta niin, että halutaan antaa ikään kuin eurooppalaista ulottuvuutta näkemystä. Ja kuitenkin on kyse viestinnästä, viestinnästä jolla puolustetaan komissiota sinällä, koska tämä komissio on tavallaan itse uhri tälle viestinnälle, jota on toteutettu vuosien ajan. Monikansalainen pitää tätä järjestelmänä jossa totta kai voi olla hyödyllinen talousarvio, jota voidaan hyödyntää, mutta toisaalta on hyvin vähän varoja käytössä. Ja nyt on nähty selvästi, että jäsenvaltiot itse voisivat harjoittaa omaa politiikkaa. Me tarvitsemme totta kai keskuspankin, joka olisi enemmän Federal Reservein kaltainen. Eli on ehkä otettava oppia myös seurauksista. Kohta on tulossa tärkeä Euroopan neuvostokin jälleen ja sitten ja to, meidän pääministeristämme on esittänyt toiveemme oman maamme puolesta, kun olemme merkittävä uhri tässä ollut. Totta kai täytyy miettiä myös vakausmekanismia, joka on ollut hyvin vakavissa puitteissa. Toivottavasti Italia tästä selviää. En ole varma, että Euroopan unioni selviää tästä kriisistä. Eurooppa ja jäsenvaltiot ja Italia kyllä selviävät, mutta enpä usko tämä unioni. Kiitos. Puheenjohtaja Lamberts, Filippo, ole hyvä. Kiitos puhemies. Ähm, arvoisat äh, kansalaiset, minä puhun teille Brysselin äh, parlamentin täysistuntosalista, parlamentin kehdosta, joka nyt on kuitenkin puoli tyhjä, koska meihin äh, tämä pandemia kaikkiin vaikuttaa. Ajattelemme, ajatuksemme ovat luonnollisesti kymmenien tuhansien äh, viruksen uhrien ja heidän perheidensä luona, myös eristyksissä olevien ihmisten luona. Kunnioitamme kaikkia niitä, jotka päivä toisensa jälkeen hoitavat sairaita, huolehtivat uhreista. Sydämemme on kaikkien niiden luonna, jotka huolehtivat siitä, että yhteiskuntamme kuitenkin edelleen jatkaa toimintansa Kaikesta tästä huolimatta vuoden 1945 jälkeen Eurooppa ei ole kohdannut vastaavaa järkyttävää kriisiä ja poliittiset päätöksentekijät eivät ole halunneet tätä ymmärtää. San on sanottu, että vyönkiristyspolitiikka tappaa ihmiset kuolevat. Kun ajatellaan globaalistumista, joka on johtonuorana on pitänyt ainoastaan voiton tavoittelua. Mihin tämä on johtanut? Miljoonat ja miljoonat ihmiset joutuvat nyt köyhyyteen, työttömyyden vuoksi. Heillä ei ole enää rahaa edes ruokaan. He joutuvat menemään ruokajonoon, äh, koska he eivät saa apua äh, hallituksiltaan. Ja kun ajatellaan äh, tätä köyhyysriskiä, joista tilastoissa puhutaan, niin digitaalinen kuilu, ähm, sosiaaliturvan puutteet, puutteet, ähm, kaikki äh, nämä asiat tapahtuvat täällä Euroopassa ja näkymättömiä ei saa nyt unohtaa ajatellaan tätä pandemiaa. Minä olen äärimmäisen huolissani siitä, miten se vaikuttaa yhteiskuntaamme. Pelkään, että että jälleen kerran kaikkein heikommassa asemassa olevat äh, maksavat kaikkein kalliimman hinnan tästä kriisistä, joista he eivät millään tavalla ole vastuussa. Ajatellaan vaikkapa kodittomia, ajatellaan turvapaikanhakijoita, jotka on suljettu täysin epäinhimillisiin olosuhteisiin äh, leireille, näitä ihmisiä, jotka ovat äh, paineet, ilmastonmuutosta, sotaa ja, ja, ja niin edelleen. No nyt epätasa-arvo Euroopassa tulee räjähdysmäisesti lisääntymään. Jotkut ihmiset joutuvat niin pahasti syrjään, että he eivät enää voi millään selvitä. Demokratiamme heikkenee esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa. Nyt riippumaton lehdistö, toimiva parlamentarismi ja toimiva oikeuslaitos ovat aivan välttämättömiä. Nyt on vaarana se, että joudutaan tällaisen valvontayhteiskunnan jalkoihin aivan täysin. Samoin sitten meidän planeettamme tämä suuri vaara, joka siihen kohdistuu nyt halutaan ympäristö unohtaa jälleen, ajatellaan ilmaston, ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnon monimuotoisuuden tuhoutumista, eivät ilmasto- ja ympäristökysymykset pysähdy yhtään mihinkään, vaikka koronavirus onkin pysäyttänyt paljon muita asioita. Sitten seuraava riski, seuraava vaara on siinä, että tämä kriisi antaa nyt äh, kuolin iskun äh, monikansalliselle demokratialle äh, ja sen valtiot ovat toimineet täysin itsekkäästi, huolehtineet kukin vain itse itsestä itsestään Ja sitten äh, ajatellaan kollektiivista strategiaa paitsi vastauksena pandemiaan, myös sitten talouden elvytyssuunnitelmassa, niin tämä olisi aivan välttämätöntä tehdä yhdessä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan unionilla on kyky ja varat yhdessä – elvyttää taloutensa, kunhan puhallamme yhteen hiileen, kunhan toimimme yhdessä. Yhdessä. Jos kaikki jäsenvaltiot jätetään tässä nyt yksin, tuomitaan rahaliitto ja koko Euroopan unioni. Lainaan tässä Wupke Hukstra, joka on Alankomaiden valtiovarainministeri, tai Mark Rytte, ajatellaan heitä nämä kaikki jäsenvaltiot, joita pidetään niin kaikkein säästäväisimpinä, kuten Itävalta, Suomi muun muassa, Entä solidaarisuus, entäpä yhteisvaluutta, entäpä yhtenäismarkkinat, joista olette niin kovasti hyötyneet? Nämä unohdetaan nyt ja katsotaan vain äh, äh, omaa napaa. Tämä kaikki vie muilta jäsenvaltioilta oikeuden toimia tavalla, joka olisi välttämätön tilanne kuulostaa nyt ehkä hyvin, hyvin synkeältä, mutta kyllä te minut tunnette, tunnette meidät vihreät. Me emme luovuta, kun tilanne on paha. Päinvastoin me suoristamme selkämme ja marssimme eteenpäin. Näin voidaan nähdä, että yhteiskunnillamme on myös tässä mahdollisuuksia, kun ajatellaan miten monikansalliset yhteydet, keinot opiskelijat äh, ovat äh, hyötyneet. Nyt äh, näemme, näemme, että mitkä ammatit ja mitkä alat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Ne, jotka huolehtivat meistä, hoitavat meitä, ne, jotka viljelevät maamme, ne, jotka keräävät jätteemme, ne, jotka huolehtivat siitä, että, että ruoanjakelu toimii ja niin edelleen. Niin, on ajateltu, että markkinat huolehtivat hyvinvoinnista. Tämä ideologia on nyt osoittautunut vääräksi. Kun ajatellaan yhteistä hyvää, niin kaiken lähtökohtana on tietenkin elämä ja henki. Tarvitaan politiikkaa, yhteistä politiikkaa ja tarvitaan yhteisiä julkisia toimijoita, jotka huolivat, huolehtivat kaikesta. Ja nyt ihminen on äh, ikään kuin äh, nähty vastakkaisena ympäristölle, mutta me, mehän olemme osa luontoa. Meidän täytyy ymmärtää luontoa, meidän täytyy kunnioittaa luontoa. Halutaan vain aina enemmän, aina suurempaa, mennä aina kauemmas e, ja näin puristetaan viimeinenkin tippa planeetta planeetastamme. Ja nyt voidaan nähdä, että, että tämä ei ole mahdollista. Tehokkuuteen pyrkiminen, voiton tavoittelu johtavat aina siihen, että vastustuskykymme heikkenee, kykymme toipua sokeista, järkytyksistä ihmisestä on tehty liittyy äh, ikään kuin kaiken keskiö ja egoismi ja materialismi ovat kaiken johtotähtinä, mutta tämä ei enää ole mahdollista. Nyt tarvitaan aikaa, ajatuksia, tilaa äh, ja, ja suhteita äh, meidän ihmisten, ihmisten välillä. Nyt olemme nähneet, miten virus on iskenyt järkyttävällä tavalla meihin kaikkina, meidän yhteiskuntiimme ja talouselämäämme. On aivan välttämätöntä toimia toisin kuin tähän, asti. Ei voida nyt käynnistää moottoria niin kuin, ja jatkaa niin kuin aina ennenkin jos kun ajatellaan, että pandemia on nyt osoittanut meidän Äh, yhteiskuntamme äh, täyden haavoittuvuuden ja taloutemme haavoittuvuuden, äh, kun ajatellaan kansainvälisiä toimitusketjuja ja niin edelleen, ja tehokkuuteen pyrkimistä. Nyt tarvitaan uutta tasapainoa, jossa otetaan huomioon kaikki yhteinen rikkautemme – Yhteiskuntamme on saatava toimimaan ja on ymmärrettävä, että kaiken nämä keskiössä on elämä, arvokas elämä. Tarvitaan yhteistä luovuutta. Nyt torjutaan pandemiaa ja näin lähdetään liikkeelle yhdessä. Kaikki ne, jotka ää, nyt haluavat elää uudenlaista elämää, haluavat täysin uudenlaisen maailman. Me olemme valmiina. Ja lopuksi sanoisin, että täällä Euroopan unionin ytimessä erityisesti puhun nyt neuvoston puheenjohtajalle, joka edustaa täällä jäsenvaltioita – Pandemialla on vaikutuksensa. Koko Euroopan unionin olemassaolo on nyt vaarassa. Jos me emme nyt onnistu toimimaan solidaarisesti kaikki yhdessä, niin mitä, mitä, mitä mieltä koko Euroopan unionissa on? On ilmeistä, että kansallinen egoismi vie meidät perikatoon. Me tarvitsemme aivan uuden tien kohti tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos, puheenjohtaja Lamberts. Seuraavaksi etänä puheenjohtaja Fitto. Sielläpä hän on. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Kiitos puhemies Sassoli. Kiitos tästä mahdollisuudesta, niin että minäkin saan osallistua tähän täysistunnon työhön. Minäkin aluksi haluaisin osoittaa ajatukseni italialaisille kymmenille tuhansille tuhansille uhreille, eh, joita tulee joka päivä yhä enemmän tietoomme, kun tilanne on niin dramaattinen, jossa nyt olemme. Minäkin haluaisin tähdentää sitä erinomaista työtä, jota tekevät ihmiset terveydenhuollon lääkärit, vapaaehtoiset, pelastuspalvelu, jotka ovat nyt myös mukana tässä pandemian hoidossa, mutta näinä aikoina emme vain edusta niitä, niitä, jotka ovat tästä kärsineet. Meidän täytyy myös ruveta pohtimaan selkeästi, mitä on tapahtunut kaiken kaikkiaan. Hyvin selkeästi miettiä, että Euroopan unioni on ollut huonosti valmistautunut, täysin huonosti valmistautunut väitellen, miten tätä olisi pitänyt yhteensovittaa. Ehkä vielä vakavampaa on, että jotkut valtiot ovat osoittaneet hyvin itsekästä käyttäytymistä ja asennoittumista, ja siinä sana solidaarisuus on ollut kaukana, vaikka se täällä on jo monen otteeseen kuultukin. Ja kun ajatellaan solidaarisuutta niitä maita kohtaan, jotka ehkä ovat mukaan ainoita yksittäisiä uhreja pandemiassa, Minusta tämä on teema, jossa meidän täytyy rauhallisin mielin ruveta miettimään, mitä tulevina päivinä ja kuukausina tulee tapahtumaan. Kun ajatellaan tätä terveydenhuollon kriisiä, niin sen jälkeen täytyy myös pohtia mahdollisimman nopeasti, mitä Euroopan pitäisi tarjota taloudessa, jotta vältyttäisiin siitä, että tässä tulisi myös taloudellinen kriisi ja tragedia, ettei tästä tulisi energiamättä vahinkoa jäsenvaltiolle ja unionille. Varmasti meidän täytyy myös miettiä lähtökohtia. Ensinnäkin tämä ikävä tuntuma siitä, että jos vain ajatellaan samaan tapaan kuin tämän pandemian alussakin, ajatellaan myös sopimuksia, aikatauluja, määräyksiä, varsinkin sellaista ajattelutapaa, jota on nähtävissä tänäkin päivänä, ja meidän ryhmämme tuomitsee sen ehdottomasti. Me tarvitsemme aikaa ja tilaa poliittiselle keskustelulle niin, että voidaan seitsemän artikla on muun muassa puolella Unkaria vastaan käy, käynnistetty, ja se on käsittämätöntä tässä tilanteessa, kun ajatellaan tätä hätätilannetta. Siksi olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää kuitenkin keskittää ponnistelumme talouteen Taloudelliset kysymykset varmasti tulevat esille hyvin selkeästi ja hyvin konkreettisesti, ja siihen tarvitaan vastauksia kansalaisille, yrittäjille ja yrityksille. Varsinkin että niitä, jotka ovat pahimmin kärsineet, matkailu, liikenne, kulttuuri, valmistusteollisuudessa. He ovat kärsineet tässä dramaattisesti, tarvitsevat selkeitä toimenpiteitä ja varmastikin ja ajattelevat myös eurooppalaisia mahdollisuuksia, investointipankkia, investointirahastoja ja, ja heidän kuitenkin täytyy selvitä monista byrokraattisista esteistä ja siksi tarvitaan laajemminkin miettiä kuin vain tätä eurohdunnen talousarvioa. Minä olen kuullut, että tässä on jälleen selvästi puolusteltu joitakin kysymyksiä viime kuukausinakin. Jos talousarviota muuteta perusteellisesti, niin ei voida kuvitellakaan, että voitaisiin vielä ruveta keskustelemaan siitä, mitä ohjelma meillä on ollut aikaisemmin käytännössä. Vihreän suunnitelma, ja siinäkin työdessä ehkä olisi hyvä uudelleen miettiä kokonaan valintoja, joita on tehty, miettiä uutta suuntaa ja varmasti on tarpeen myös antaa vastauksia, jotka ovat selkeitä ja tehokkaita, innovatiivisia, niin että voidaan saada aikaan solidaarista Eurooppaa, todellista solidaarista Eurooppaa. Tätä odottavat kansalaiset ja tämä on myös ECR-ryhmän panos tähän keskusteluun. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Fitto. Puheenjohtaja Obri. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, kuin NGL-ryhmän nimissä. Haluan todeta, että kaikki ajatuksemme ovat uhrien ja heidän läheistensä luona. Samoin äh, urheasti työtä tekevien äh, hoitoalan työntekijöiden luona. Tämä on äh, valtavin kriisi, jonka Euroopan unioni on kohdannut ja sen on nyt vastattava tähän kollektiivisesti yhdessä. On aivan välttämätöntä että meidän kaikkien suojelemiseksi tarvitaan yhteistä vastausta ihmisenkien pelastamiseksi. Kuitenkin kun ajatellaan tilannetta, niin hallitusten välinen koordinaatio ei juurikaan ole lähtenyt liikkeelle. Meidän täytyy ymmärtää tämän katastrofin syyt kun ajatellaan tätä yhteistä päätöslauselmaa esitystä, josta tänään äänestetään, siinä ei ole sanaakaan niistä leikkauksista, jotka ovat kohdistuneet terveydenhuoltojärjestelmään kaikkialla Euroopassa nämä kuolonuhrien, tämä kuolonuhrien määrä on surullista jatkoa säästöpolitiikalle, joka on jatkunut kymmenen vuoden ajan. Kyllä, säästöpolitiikka tappaa, hyvät kollegat. Meidän tulee avata silmämme täällä Euroopan parlamentissa. Silmien sulkeminen ei auta yhtään mitään. Komissio on suositellut jäsenvaltioita lisäämään terveydenhuoltomenoja, mutta ne eivät ole kuunnelleet. Ja nyt sitten nähdään, mihinkä tämä on johtanut. Meidän täytyy nyt hylätä kaikki ehdot, joita esimerkiksi EVM Äh, liikkeelle saattamiseen liittyy. Tämä tilanne on aivan järkyttävä. Äh, Italia esimerkiksi ei halua nyt ottaa vastaan tätä myrkytettyä lahjaa Euroopan unionilta. Tilanne on täysin äh, mahdoton Italiassa. Äh, italialaisilta vaaditaan nyt aivan mahdottomia. Meidän on oltava solidaarisia. Puhutaan julkisesta velasta. Liberaalit sanovat, että julkinen velka on kuin Damokleen miekka äh, kansalaisten pään päällä. Tai sitten kun ajatellaan hallituksia, jotka sanovat, että kyllä tämä on kauhean kallista, täytyy tehdä lisää työtä, tarvitaan ponnisteluja, mutta kannattaisi kuunnella myös kansalaisia. Kansalaisethan tulevat maksamaan kaikkein kalliimman hinnan tästä kriisistä, ne kaikkein köyhimmät ihmiset – nyt äh, heiltä vaaditaan sitten vielä kaiken muun lisäksi uhrauksia, ikään kuin säästöpolitiikka, vyön kiristäminen olisi ollut ainoa tie. Äh, niin meidät äh, on on jo tuomittu totuttu kiristämään vyötämme ja nyt meille sanotaan, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kiristää vyötä entisestään, niin kuin Albert äh, Camus sanoi aikoinaan. Onko todella ää, äh, tämä tulevaisuus välttämätön? Se ei ole. Meidän on nyt huolehdittava siitä, että monikansalliset ja veronvälttelijät ja veropakolaiset antavat nyt oman panoksensa. Meidän on huolehdittava rahapolitiikasta ja finanssipolitiikasta tavalla, joka ei ole pelkkää säästöpolitiikkaa, niin kuin esimerkiksi Englannin pankki on todennut. Nyt sanotaan että toistamme ikään kuin samat virheet kuin olemme tehneet aiemminkin. Nyt kaikki nämä tabut on rikottava, vain näin päästään tästä epidemiasta tänään ja voidaan vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen huomenna. Nyt meidän täällä parlamentissa olisi tullut puol- puolustaa, suojella niitä kaikkein eh, köyhimpiä kansalaisiamme ja kaikkia kansalaisiamme, ette, ettei tämä johda entistä pahempaan katastrofiin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia edustaja Aubry. Seuraavana edustaja Ginger C. Olkaa hyvä. Firstly, I would... Kiitoksia herra puhemies. Alkuun saanen kiittää kollegoita von der Leyenia ja Michelia heidän läsnäolosta ja tästä keskustelusta tämän suuren kriisin kynnyksellä. Mutta nyt me näemme, kuinka pienet meidän toimintamahdollisuutemme ovat. Te olette molemmat kertoneet Euroopan unionin tulevaisuudesta ja tulevaisuus riippuu siitä, miten selviydymme tästä kriisistä. Mutta valitettavasti EUlla ei ole kovinkaan hyvää kriisinhallinto mainetta. Vuonna 2008, kun talouskriisi iski, niin sillä on edelleenkin vaikutuksensa ja tästä on syntynyt EUn myötä melkoinen sotku. Vaikutukset ovat olleet tuhoisat varsinkin euroalueen ulkorajoilla. Mitä tulee maahanmuuttokysymyksiin, siinäkään hallinto ei toiminut. Kriisin hallinto ei toiminut silloinkaan ja vaikutukset näkyvät edelleenkin. Ja toivotaan vain parasta, eli että sitä, että koronaviruksen hallinnointi hoituu paremmin. Tänne tulitte kertomaan meille, mikä on instituutioiden tilanne ja näkemys. Instituutioiden uudistaminen kriisin aikana on tarpeen, se pitää paikkansa, sillä jos uudistuksia ei toteuteta nyt, niin kansalaiset kyllä luopuvat EU-sta ja tarttuvat muihin vaihtoehtoihin, yksinkertaisempiin, selkeimpiin ja tehokkaampiin. Joten jos EU ei voi sopeutua, niin kyllä aika lailla nopeasti tähän kyllä reagoidaan. Eli meidän täytyy jatkossa tehdä yhteistyötä, vaalia solidaarisuutta, niin kuin asiaa on sanottu täällä, mutta toissijaisuusperiaatteellakin on keskeinen merkitys. Eli paikallisella tasolla, jos mitenkään mahdollista, täytyy toimia, mutta toisaalta toisaalta me tiedämme, että kansallisvaltiot voivat toimia tehokkaammin ja vaikuttavammin yksin, mutta laajempakin yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän. Alueellisella, jopa globaalilla, mannerten välisellä tasolla tarvitaan yhteistyötä. Se mitä nyt teemme, niin siitä pitää oppia tulevaisuutta varten. Kiitoksia. Kiitokset kollega Cinsesi. Seuraavana edustaja Lange, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, herra puhemies. Viimeksi kun täällä puhuin, niin viittasin kriisin todellisiin sankareihin, kuten ö, siskoni, joka on lääkäri ja hän paikkailee vaivoja kuin vaivoja, mutta hän on maastrisissa nähnyt omin silmin, mitä tämä kauhea virus saa aikaiseksi. Ihmiset kuolevat yksin, sukulaiset eivät pääse rakkaitensa luokse ja nämä lääkärit ja heitä auttavat joutuvat katsomaan sivusta, kun nämä potilaat kuolevat. Neuvosto oikeastaan jätti meidät tänne yksin. Mutta nyt tarvitaan kaikkea muuta kuin teoreettista byrokraattista höpinää sisämarkkinoista. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Sisämarkkinoiden pitää olla taloudellisen elvyttämisen keskiössä tämän kriisin jälkeen. Me tarvitsemme investointeja, komissiota tarvitaan, me tarvitsemme talousarviota solidaarisuuteen vedoten. Älkää ymmärtäkö minua siis väärin, mutta nyt tarvitaan lääkäritenkin puolella suojavarusteita mm hengityssuojaimia ja nyt on annettava heille mahdollisuus toimia ja ettei ikinä voida olla näin riippuvaisia muista maailman alueista silloin kun kyse on suojavarusteista ja tärkeimmistä lääkkeistä. Nyt lääkärit tarvitsevat solidaarisuutta, todellista solidaarisuutta. Kyse ei ole vain ainoastaan teho-osastoille siirretyistä henkilöistä, jotka ovat ylittäneet rajoja. Tässä ei ole kyse siitä. Kyse ei ole siitä, että Italia saisi Venäjältä enemmän tukea kuin EUlta. Se ei pidä paikkansa. Ja tämä on sanottava selkeän sanakäänteen. Nyt lääkärit ja hoitohenkilökunta tarvitsee oppimista menneisyydestä. Virheitä on tehty. Silloin kun koronakriisiin lähdettiin tarttumaan, yksi maa teki jotain, naapurivaltiossa tehtiin jotain toista, ja neuvosto tekee samat virheet toistamiseen. Komissio halusi vedota ö, yh, yhdenmukaiseen lähestymistapaan, mutta neuvosto ei tätä hyväksynyt. Mutta kiitokset komissiolle, pysykää tiukkana, osoittakaa siskolleni ja kaikille eurooppalaisille, että olemme valmiita oppimaan menneisyydestä. Pysykää tiukkana ja tuokaa tuloksia mukana. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavana edustaja Benifei, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Olemme kiitollisia toimenpiteistä, joita on nyt käytössä pandemian torjumiseksi, mutta niitä täytyy lisätä niin, että saadaan konkreettisia tuloksia kansalaisille, varsinkin haavoittuvimmissa ryhmissä tässä kriisissä, naiset, vanhukset, vammaiset. Me, me täytyy miettiä työtapojamme myös. Me tarvitsemme keskeämpää roolia myös eri rahastoille niin, että saadaan tulevaan talousarvoon lisää varoja. FMIin arvio on, että 7,5 prosenttia laskee VKT, eli tarvitaan paljon myös investointipankilta toimia, tai niin, että voidaan käyttää myös joustovälinettä ja taata työllisyys, mutta kuitenkin meidän täytyy saada aikaan elvyttämistä varten uusi taloussuunnitelma, niin, niin tarvitaan 450 miljardia mahdollisesti, niin että voitaisiin saada toimin jotain ehdoittaa. Joka tapauksessa olemme vakuutena siitä, että sekään ei riitä. Siksi olen ylpeä kuitenkin siitä, että Euroopan parlamentti on nyt esittämässä päätöslauselmaa, jossa esittää näitä uusia velkakirjoja niin, että voidaan yhteisiä obligaatioita laskea liikkeelle – ja neuvostokaan ei voi 23. huhtikuuta sivuttaa sitä. Nyt on, ei ole kyse solidarisuus joitakin maita kohtaan, vaan taata tulevat sukupolvet ja Euroopan unionin sosiaalinen malli. Meissä menettää aikaa, sitä ei ole. Ja von der Leyen mainitsi myös Alterio Spinelliä, mutta meidän täytyy olla tämän historian tasolla, ei vain toistaa sitä. Ja kun minä sanon von der Leyen ja muille johtajille unionissa, aikaa ei saa menetä, kun tätä sitä ei enää ole. Ja enemmistö kansalaisista haluavat, että vihdoinkin vastataan haasteeseen ja me emme saa pettää heitä. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitokset edustaja Benifei. Seuraavana edustaja Sesulni, niin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, parhaat äh, kollegat. Äh, äh, teksti päätöslauselma, josta äänestämme tänään, on koko kautemme tärkein, koska se todella tukee kansalaisiamme tässä järkyttävässä kriisissä. Me todella otamme huomioon koko Euroopan. Tämä ei ole pohjoisen teksti, ei etelän, ei idän eikä lännen eh, teksti. Se ei ole yhden poliittisen ryhmän teksti. Tämä on Pergamosta Madridin eh, eh, terveydenhuolto henkilöiden tai henkilöstön teksti. Tämä on bussikuskien teksti ja tämä on teksti niille, jotka tekevät työtä, niille, mm, jotka tulevat pienistä yrityksistä, niille, jotka tulevat suurista yrityksistä. Tämä on oikeusvaltioteksti ajatellen Unkaria. Tämä on ranskalaisten, slovakialaisten, myös alankomaalaisten teksti. Me haluamme todella nyt suojella ja investoida yhdessä. Me haluamme huolehtia siitä, että nyt tehtävä velka on yhteistä. Emme ole yhteisöllistämässä menneisyyden velkoja, kun ajatellaan nämä Euroopan parlamenttia. Se on aina ajanut Euroopan kansalaisten asiaa. Me edustamme täällä noin sataa poliittista puoluetta kaikkialta Euroopasta me olemme Euroopan kansalaisia ja Euroopan kansan edustajia ja me olemme nyt sopineet tästä päätöslauselmatekstistä. Me puolustamme sitä ja en tiedä mitä tulee tapahtumaan muutaman viikon sisällä. Neuvosto on jakautunut ja eh, Euroopan kansalaisten enemmistö on samalla linjalla kuin tämä meidän päätöslauselmatekstimme. Minä eh, sanoisin eh, valtioiden hallitusten päämiehille, että Äh, jos etsitte yhteistä sopimusta, ei teidän tarvitse etsiä kaukaa tässä. Minun kädessäni on paperi, joka ilmaisee Euroopan kansalaisten tahdon, joka osoittaa äh, demokratian tehokkuuden, äh, meidän yhteiset arvomme. Kuunnelkaa Euroopan kansalaisia, kuunnelkaa Euroopan kansalaisten edustajia. Me emme ole ja käyneet näitä neuvotteluja tyhjössä. Nyt on teidän vuoronne. Ottakaa omaksenne tämä meidän tekstimme. Kiitos. Kiitoksia edustaja Sesu. Niin, seuraavana puheenvuoron saa edustaja Mariani, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Terveydenhuollon kriisissä valmistautumattomuus on ollut murhaava ja kun ei ole pelkästään kyse populismin nationalismin tuomitsemisesta, niin todellakin ei ole tehnyt päätöksiä. Ei riitä, että nostaa vain kädet ylös, kun nyt meidän taloutemme kärsii ja ihmiset ristinnaulitaan, kun on kyse tällaisesta kristä kyse, niin on vaihtunut todellisuus. Tämä myytti ja haamu, se, että on kollektiivinen haamu, se, että pelkästään että käännyttäisiin kansakuntien puoleen. Ennen kaikkea halusin Euroopan doktriinin haitoista osoittaa myötätunto niille, jotka sitä ovat kärsineet. Kun jatkuvasti sosiaali turva on kärsinyt ja yhä enemmän halutaan lisää rahaa yksi miljardi pelkästään sairaaloihin, niin kolme miljardia Eurooppaa esittää nyt jäsenvaltio, mutta se ei korva yhtään mitään sitä talousten vahinkoa, jota on tapahtunut talousarviossakin niin viime vuosina. Itävalta ja Tanska esittävät omaa strategian rajoituksesta luopumisessa ja nyt välittömästi komissio aikoo esittää yhtenäisen suunnitelman, ei niin, että torjutaan koronavirusta, vaan että voitaisiin jotenkin uskottavuus palauttaa. Euroopan komissio esittää protesteja, jos halutaan taata Schengen vapaa liikkuvuus sen sijaan, että ihmishenkiä haluttaisiin taata. Työmarkkinoille paluu on myös nyt kärsimässä ja nyt halutaan sulkea kaikista säännöistä, kun kyse taantumasta. Mitä oikeastaan halutaan tässä finanssiarkkitehtuurissa, kun se pitäisi kuitenkin nyt poistaa kuitenkin joka kriisissä? Ja meidän pitäisi noudattaa vain tätä samaa teologiaa, ikään kuin Albania ja pohjois pitäisi liittyä unioniin niin, että laajentuminen jatkuu jatkumistaan ja niin, että lisättäisiin rahaa talousarvioon. Kansakunnat kääntyvät niiden puoleen, jotka tarvitsevat vain haamuja. Tuota, me muistamme sen, että kansakunnat eivät ole koskaan saaneet hyötyä näistä markkinoista Euroopan sääntöjen takia suuryritykset eivät pysty myöskään henkilöstöjään mukauttamaan ilman, että siitä tulee vahinkoa, kun pelkästään vähiten meidän kansallisia yrittäjämme suojellaan. Maanviljelijät kärsivät kiintiöistä, kun käydään vapaa kauppaa muiden voiton tavoittelussa. Meillä on solidarisuusmekanismeja, mutta se ei mitään saa aikaan, koska kansakunnat eivät voi tihoka arvioida, vaan Brysselin hallintoa kansallinen diplomatia joutuu nyt hallitsemaan maahanmuuttovirtoja, eikä tiedetä edes mitä seurauksia nyt kriisistä on. Ja se näyttäytyy vasta myöhemmin, kun ulkosuhdehallinto on osoittanut tehottomaksi Libyassa ja Turkissa, mistä tulevat seuraavat koronavirusvirrat. Tämä on Antigonin myytti. Antigon halusi, että hänet tuomittiin kuolemaan sen sijaan, että halusi lakeja noudattaa. Ja minusta en halua tunnustaa tätä, jotka vain pelkästään puhuvat Euroopan komissiomme, voisin miettiä, mitä sillä jatkossa on edessään ja pelkää hengensä puolesta. Kiitokset edustaja Mariani. Seuraavana edustaja Zambatski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kukaan meistä ei ole sanonut mitään kommunistisesta Kiinasta. Se on ollut hiljaa, se on välittänyt valheita, kuten aikanaan Venäjä valehteli Tsernobilista, ja sehän johti tuhansien kuolonuhreihin täällä Euroopassa. Kukaan ei sanonut mitään tästä vastuusta, joka kommunistisella Kiinilla on. Toisaalta, kom, arvoisa komission jäsen, Euroopan komissio on viivästyttänyt toimia, ja tästä syystä jäsenvaltioiden oli suljettava rajansa. Kolmanneksi, Charles, rakas Charles Michel, sinun pitäisi hävetä ja varmaan häpeätkin sitä, että tänään tämän kaiken keskellä päätät jostain liikkuvuuspaketista. Ajattelepa niitä satoja tuhansia kuljettajia Itä-Euroopasta, Bulgaarista, Tsekin tasavallasta ja muista maista, jotka pelastavat ihmishenkiä Länsi-Euroopassa. Nyt he ovat kyllä tervetulleita. Nyt te et välitä näistä lepoajoista. Nyt te ei välitetä siitä, yöpyvätkö he rekan nupissa. Ja huomenna heidät potkitaan pihalle. Tämä on tekopyhyyttä vielä pahempaa kuin tekopyhyyttä. Tämä on aivan hullu, hullua. Ja konservatiivien suuntaan sanon, että me emme luovu tästä julkilausumasta. Tänään, nyt kaivataan todellisia taloudellisia toimia, mutta tämä tekstihän on pelkkää mielikuvitusta. Jos nyt ei toimita ja järkevällä tavalla, niin tästä viruksesta tulee uusi Tsernobyl. Kiitokset ja seuraavana edustaja Butenka kaksi minuuttia. Kiitoksia komissio, kiitos äh, Michelle neuvoston puolesta niin kuin äh, aina. Vastaukseksi tarjotaan lisää markkinoita, mutta nyt äh, tilanne on se, että markkinat ovat epäonnistuneet kolossaalisesti. En puhu vain siitä, että hengityskoneita tai hengityssuojaimia ei ole. Puhun myös rokotteista, puhun lääkkeistä. 130 000 jotta kuolinuhria olisi voitu välttää. Eihän tämä ole ensimmäinen tappava koronavirus. Meillä oli SARS, meillä oli MERS ja tiedemiehet olivat hyvin lähellä koronaviruslääkkeen keksimistä että, mutta rahahanat menivät kiinni, koska monikansalliset yritykset päättivät investoida rahat sellaiseen, mistä saavat enemmän voittoa vaikkapa IH-voiteeseen. Ja nyt kaikki etsivät rokotetta kuumeisesti ja suuret lääkeyhtiöt nyt käyttävät yksin oikeutta tuotteistaan, käyttävät patenttejaan, koska niillä on kyky tehdä se. Minä katson, että tämä pandemia ei saa tuottaa kenellekään voittoa. Siitä meidän on huolehdittava. Siksi meidän on muutettava Euroopan lääkelainsäädäntöä. Ehm, suurten lääkeyhtiöiden voitto ei saa mennä ihmisten terveyden edelle. Tämä ei saa jatkua enää. Siksi minä vaadin äh, sitovia lisenssejä äh, Euroopan laajuisesti. Noin, näin voidaan rikkoa patentit äh, ja tehdä kalliimmista lääkkeistä geneerisiä lääkkeitä. Näin tehtiin äh, esimerkiksi Afrikassa, kun äh, suuret äh, lääkeyhtiöt kieltäytyivät edullisen HIV-lääkkeen toimittamisesta. Näin on tehtävä myös nyt Euroopassa. Haluammeko olla ihmisten rinnalla, elä ihmishengen rinnalla vai voiton rinnalla? Tämä valinta on hyvin selvä. Kiitos paljon. Kiitoksia edustaja Botenga. Seuraavana edustaja Komin I. Oliveres, puolitoista minuuttia. Kiitos puheen, kun viimeksi puhuin täällä. Et, en ajatellutkaan, että kohta voin uudelleen täällä puhua. Nyt puhun italiaksi ja osoitan solidarisuutta tuolle Euroopan unionin maalle, joka kärsii pandemiasta pahimmin kuin muut. Ja kun se on symboli myös tavallaan koko Euroopan unionista. Italia, Katalonia on kärsinyt kovasti koronaviruksesta. Ja nyt on hyvä päivä osoittaa solidaarisuutta jokaisella kielellä Euroopan unionissa, koska tämä terveydenhuollon kriisi, joka talouden sosiaalinen kriisikin, koskee kaikkia maitamme enemmän kuin koskaan. Nyt Euroopan unioni täytyy nähdä yhtenä yhteiskuntana, hyvä päivä osoittaa totta kai solidaarisuutta. Minä osoitan sitä kaikille Puittemonille ja Monsantille ja koko Espanjan yhteiskunnallekin. Ja osoitan solidaarisuutta myös ajatellen niille, jotka ovat menettäneet pandemian takia läheisiään, niin Madridin ja Riohon alue varsinkin. Me tarvitsemme uusia voimakkaita välineitä, jotta voidaan puuttua tämän kriisin eri ulottumuksiin, talouteen ja terveydenhuolteen. Talouden puolesta tarvitaan omaa rahastoa jälleenrakentamista varten ja yhdessä Euroopassa. Totta kai siinä tarvitaan yhteisön talousarvoa tukena terveydenhuollossa tarvitaan myös investointi- ja tutkimusstrategiaa niin, että voidaan merkittävästi leikata sitä aikaa, joka nyt tarvitaan, jotta voidaan löytää tehokas rokote. Se onnistuu vain tämän julkista tutkimusta julkisin varoin ja yhteistyötä kansainvälisestikin tutkimuksessa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Muresan kaksi minuuttia. Kiitoksia herra puhemies. Menneinä kahtena kuukautena olemme havainneet, että yksikään jäsenvaltio ei voi selvitä yksin tässä taistelussa. Eurooppalainen vastaus on tehnyt jo positiivisia vaikutuksia. Me olemme osoittaneet, että solidaarisuus voi voittaa ja että me voimme auttaa niitä, jotka kaipaavat apuamme. Pari viikkoa sitten me olimme täällä ja sanoimme, että 37 miljardia pitäisi ohjat koronavastaisen taisteluun. Ja silloin minä pyysin täällä komission puheenjohtajalta ponnistelemaan voimakkaammin. Sanoin, että me tarvitsemme enemmän. Pyysin, että kaikki 4 miljardia myöskin varannoista pitäisi johtaa tähän taisteluun ja nyt komissio ehdottaa juuri tätä. Se ehdottaa sitä, että yli kolme miljardia johon annettaisiin rahoja kaipaaville. Meidän tulisi hyväksyä tämä ehdotus nopeasti, että sitä tulisi lainsäädäntöteksti ja että ne, jotka rahaa kaipaavat, saavat sitä. Ka- sairaalat, hoitajat, lääkärit, mutta enemmänkin tarvitaan. Tämä on vasta alkusoittoa. Meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuuteen, hyvät kollegat. Euroopan pitäisi auttaa niitä, jotka kaipaavat apua eniten juuri sairaala siis. Kaupungit, alueet, kunnat eivät kykene pelastamaan ihmishenkiä. Ihmiset katsovat meidän suuntaamme, odottavat ratkaisuja ja meidän täytyy osoittaa, että meillä on suunnitelma, meillä on ehdotus. Ja ehdotankin, että meillä olisi eurooppalainen terveydenhuoltosolidarisuusrahasto, joka antaisi kaikille sairaaloille tukea. Minä ehdotan 50 miljardin euron äh, rahastoa, joka parantaisi sairaaloiden tilannetta kautta auttaa Euroopan varmistaen, että kaikki Euroopan kansalaiset, missä tahansa he asuvat, saavat hyvää terveydenhuoltoa. Mutta herääkin kysymys, ovatko rahat riittävät? Ja sanon, että tietenkin meillä on riittävästi rahaa, mutta sitä pitää ohjata sinne, missä sitä kipeämmin tarvitaan, eli ihmishenkien pelustamiseen. Ja siksipä ryhmäni ehdottaakin päätöslausumatekstiin tämän tyyppistä ei, muutosta, ja toivoisin, että kaikki ryhmät tukevat tätä tavoitetta. Tästä hankkeesta pitäisi tulla Euroopan parlamentin hanke. Meidän tuli tulisi varmistaa, että Euroopan parlamentti muistetaan sellaisena toiminnan, joka antaa toivoa kansalaisille ja pelastaa kansalaisten henkiä. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Muresan. Seuraavana edustaja Moreno Sanses. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Toimiko? Kiitos, puhemies. Tässä valtavassa maksimikriisissä Eurooppa ei voi antaa minimivastauksia. Nyt ei voida toimia poliittisten dogmien pohjalta. Ei, nyt on oltava innovatiivinen, solidaarinen, jotta kukaan ei jää kyydistä meidän yhteinen tulevaisuutemme ja yhteinen hankkeemme ovat vaarassa. Tässä otetaan nyt ensimmäisiä askeleita oikeaan suuntaan. Kuitenkin Eurooppa tarvitsee keskipitkän ja pitkän aikavälin todellista Marshall-suunnitelmaa, yhteistä investointisuunnitelmaa, niin kuin Espanjan pääministeri Sanchez on ehdottanut, tarvitaan solidaarisia koronabondeja. Meidän on välitettävä kaikille kansalaisille tänään selkeä tiukka viesti ensimmäisestä toimintasuunnitelmasta, nimittäin tämä Euroopan parlamentin yhteinen päätöslauselma esitys täytyy hyväksyä. On tarjottava taloudellisia, terveydenhoidollisia ja sosiaalisia suunnitelmia erityisesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleville välittömästi. Samoin heti kaikki rahoitusvälineet ja mahdollisuudet, joita perustamissopimuksissa on, täytyy ottaa käyttöön käyttöön. On puolustettavaa perusoikeuksia ja oikeusvaltiota. Vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen siirtymä on pidettävä kaiken keskiössä, samoin maanviljely, kalastus ja kulttuuriohjelmat. Ja Euroopan parlamentin on osallistuttava aivan täysin jälleen rakennussuunnitelmaan. Mikrofoni suljetaan. Tarvitaan eh, siis yhteinen Eurooppa. No, Arvoisa edustaja, teillä oli puolitoista minuuttia puheaikaa tarjolla. Puolitoista minuuttia siis. Finalmente. Kiitos äh, puhemies. Ja aivan lopuksi, äh, arvon kollegat. Anteeksi, en antanut teille puheenvuoroa. Teillä oli puolitoista minuuttia puheaikaa ja nyt olette puhuneet jo yli kaksi minuuttia. Tässä on kyse kunnioituksesta muita kollegoita kohtaan ja yleisöä kohtaan, jotka seuraavat tätä keskustelua. Hekin haluavat kuulla myöskin komissaarin loppupuheenvuoron. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Riis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. COVID-19 on aika paljastava huonossa, mutta hyvässäkin, parhaassa ja ihmisluonto ajatellen, totta kai ajatellen meidän terveydenhuoltohenkilöstömme omistautumista. Se ajatellaan myös solidaarisuutta, jota on nähtävissä kaikkialla yrittäjät, jotka muuttuvat tuotantolinjojaan ja kaikkialla pienet kädet ompelevat myös suoja naamareita. Ja totta kai meidän esimerkilliset kansalaisimme, jotka käyttävät meidän puoleemme, mitä Eurooppa voi tehdä, onko tehty riittävästi. Taloudessa on jo todettukin, että totta kai on, mutta se nähdään myöhemmin, vakaussopimus, valtion tuet, yksittäiset toimet ja tavuut on rikottava, parlamentti vaati lisää ja varsinkin Eurooppaa tarjoaa uusia koronavelkakirjoja, solidaarisia sellaisia, niin että selviydytään kriisin vahingoista. Terveydenhuollossa on useita kysymyksiä. Emme voi loputtomasti pelkästään perussopimusten rajoitusten taakse. Eh, ja mitä on tehtävissä tässä ennakoiden korjaten. Jos ajatellaan tämän mittakaavan, niin komissio on aktivoinut humanitaarisen avun meidän omalla alueellamme, jota auttaa Bergamoissa, Matrissa, Mylysussi, ehkä sairaaloita. Entäpä sitten eurooppalainen terveydenhuoltohenkilöstö? Meillä on kyllä keinot, mutta nyt tähän asti ei ole ollut uskalluutta. Ja jos saan loputtaa tämä vielä, puhemies, haluan puhua myös vanhuksistamme, jotka korkeimman hinnan maksavat tästä. Ranskassa yksi kolmasosaa ja Belgiassa joka toinen. Se on tragedia Madame jos tässä sidotaan vanhuksemme pitkään kotiarestiin, niin sitä ei voida pitää hyvänä viestinä. Minä kyllä tiedän, että vanhuksemme ovat kärsineet tästä eristäytymisestä ja nimenomaan Euroopan politiikan suurimmat unohdetut ovat he, ja siksi täytyy heillä nyt osoittaa kättä. Paljon kiitoksia, edustaja Riis. Seuraavana edustaja Deman, kaksi ja puoli minuuttia. Collega's, de Europese Unie Kiitoksia, herra puhemies. Euroopan unioni kaatuu. Tammikuussa, kun kuultiin tästä kiinalaisesta vaarallisesta viruksesta, niin siitä lähtien EU ei ole tehnyt juuri paljon mitään. Komissio ei neuvostossa tehty päätöksiä tähän liittyen. He eivät varmistaneet, että testejä tai suojavarusteita olisi riittävästi tarjolla. Schengenin rajat piti, pidettiin auki 18. maaliskuuta asti. Kiinan suhteen kauppastrategiaan ei tullut muutoksia, eikä myöskään painostettu toimimaan siten, että Wuhanissa saataisiin jotain muutoksia aikaiseksi. EU